mich alle verstanden? Ymmärsivätkö kaikki? Minä olen vielä toimessani, kunnes uusi puheenjohtaja valitaan. Nyt siis kokous alkaa. Tämän kokouksen tavoitteena on ensin valita tämän valiokunnan puheenjohtaja ja valitaan myöskin neljä varapuheenjohtajaa. päätöks, päätösvaltaisuus täytyy tässä todeta. Me tarvitsemme kahdeksan jäsentä. Täällä on enemmän kuin kahdeksan paikalla, joten tämä vaatimus on täytetty puheenjohtaja. Paikkaa tässä havittelevat Doris Pak, eli allekirjoittanut. Ja minun täytyy nyt tässä todeta, että onko tämä minun ryhmäni ehdottanut minua, ja totean, että kyllä näin on. Minä olen siis ehdokkaana. Sitten äh, nämä rahoitusintressit, minä olen tämänkin täyttänyt, se ei ole muuttunut mitenkään. Vaalit voivat tapahtua joko suljettuna lippuäänestyksenä tai äh, suosionosoituksin. Nyt sitten siirrymme vaaleihin. Ensimmäinen kierros. Doris Pak on ehdokkaana. Pyytäisin, että tässä nyt sitten toteatte, että kuka puoltaa Doris Pakkia. Pyydän, että nyt sitten taputatte, jos olette tätä mieltä. Selvä, hyvä. Tässä siis tämä ensimmäinen vaalikierros. Minut valittiin. Uudestaan kiitän teitä. Toivon, että olen luottamuksenne arvoinen. En ehkä tulevaisuudessa nyt tällä vaalikaudella ole niin tiukka. Yritän olla hiukan ystävällisempi, mutta kyllä nyt silti aion pitää ohjat käsissäni. No sitten valitsemme varapuheenjohtajat. Meillä on neljä ehdotusta. Ensimmäinen ehdotus tulee vihreiltä. Rova Helga Tryppel on kyseessä. Jos kukaan ei vastusta, niin siis kaikki tämä, mitä tässä totesin itsestäni, pätee myöskin Helga Tryppeliin. Hän on nämä rahoitusintressit ilmoittanut, hän, vihreät on ehdottanut häntä ja niin poispäin. Ja kuka nyt puoltaa häntä, niin taputtakoon käsiään nyt. Helga, hyväksytkö tämän vaalituloksen? Aivan loistavaa. No niin, voit jo tulla tänne paikalle, jos haluat. Sitten toinen ehdotus tulee EFDltä. Sieltä tulee uusi ehdotus. Italialainen kollega herra Fontana. Herra Fontana, haluaisitteko sanoa pari lausetta itsestänne, koska kaikki muut me tunnemme täältä kyllä. Olkaa hyvä, edustaja Fontana. Eh, grazie. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Tähän päivään asti minä olin maatalousvaliokunnassa ryhmäjohtajana FDssä. Me teimme paljon töitä puheenjohtajan kanssa yhteisestä maatalouspolitiikasta. Sukeutui suuri työmaa. Minua on nyt pyydetty kulttuurivaliokunnan jäseneksi. Minä olen ihan iloinen voidessani hoitaa tätä mandaattia. Olen erittäin iloinen myös, että voitte ottaa minut vastaan teidän ryhmäänne, kuten kollegani tekivät jo maatalousvaliokunnassa. Toivottavasti että meistä, meille tulee hedelmällistä yhteistyötä tästä eteenpäin. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. The Sound of Europe tämä Sound of Europe on kulttuurivaliokunnassa eikä maatalousvaliokunnassa tästä syystä oli hienoa, että te tulitte tänne. Kuka puoltaa herra Fontana? Pyydän nyt sitten suosionosoituksia. Arvoisa kollega, käykääpä tänne istumaan. Kolmas varapuheenjohtaja ehdokas tulee vasemmistolta, herra Biski. Hän on ikävä kyllä sairaana, mutta hän hyväksyy kyllä ehdokkuuden – ja teki kaiken muun, mitä hänen pitikin tehdä, ja häntä siis vasemmisto ehdotti. Ja pyydänkin, mikäli mitään vastaväitteitä ei tule, että tässä sitten hänet valitaan myöskin suosion osoituksin tähän tehtävään. Kiitos paljon ja terveisiä herra Biskille ja toivottavasti hän paranee pian. No sitten vielä neljäs ja viimeinen varapuheenjohtaja on liberaalien ehdottama Äh, arvoisa kollega Martin Lökkegård. Hän täytti kaikki nämä, äh, mitä nämä aikaisemmatkin. Äh, hän tuolla hymyilee, joten oletan, että tämä pitää paikkansa ja pyydänkin, että nyt sitten hänet vahvistetaan tähän virkaan. Paljon kiitoksia. Nyt sitten uusi puheenjohtajisto on valittu tähän valiokuntaan. Pyydän, että kaikki käyvät tänne istumaan ja toivonkin hyvää yhteistyötä Tarvitsemme sellaista kyllä seuraan kahden ja puolen vuoden aikana, jotta saamme kaikki tärkeät asiat, jotka koskettavat tätä kulttuurivaliokuntaa toteutettua. Nyt sitten äh, siirrymme käsittelemään esityslistaa. Kohta kaksi on esityslistan hyväksyminen. Vastustaako joku tätä esityslistaa? Eipä näytä vastustavan. Kohta kolme esityslistalla puheenjohtajan ilmoitukset. Meillä ei ole tulkkausta Tsekkiin, Hollantiin, Maltaan, Ruotsiin eikä slovenian kielen. Eikä myöskään siis näistä kielistä ole tulkkausta. Sitten kohta neljä. Pääsemme kohtaan neljä, siis audiovisuaaliteosten verkkojakelu Euroopan unionissa. Tämä on kollega Kavadan työsarka. Kollega Kavada, me olemme jo puhuneet, käsitelleet tätä mietintöä aikaisemmin. Pyydänkin nyt, että vielä kerran kerrotte huomioon liittyen tähän, joka siis pohjautuu komission vihreän kirjaan. Olkaa hyvä, Jean-Marie, saa puheenvuoron. Merci, Madame la Kiitos rouva puheenjohtaja. Onneksi olkoon teille nyt tästä tuoreista vaalista ja kollegasta. Toivottavasti työ sujuu harmonisesti tällä toisella puolivuotiskaudella, joka meillä on vielä, tai tällä toisella mandaattiosilla, joka meillä on vielä jäljellä. Viimeinen vuosikymmen on varmasti tarkoittanut sitä, että eurooppalainen audiovisuaalinen maisema on muuttunut kovallisesti. Numerinen maailma on todella vallankumouksen myötä muuttanut tämän sektorin ja kyllä me voimme tajuta tänä päivänä, kuinka tämä on huomattavasti lisännyt audiovisuaalisen tarjontaa Euroopan kansalaiselle. Uudet näkymät ja mahdollisuudet avautuvat sekä kuluttajille kuin myös valmistajille, tuottajille. Näissä olosuhteissa pääsy kulttuurin pariin piiriin on käynyt syvällisen muutoksen, koska tällä on, tämä sisältö on niin kuin immari, immaterialisoitunut internetin myötä. Tämä on tarkoittanut myös, että se on lisännyt paljon haasteita, jos me haluamme luoda uudelleen taloudellisen mallin tällä sektorilla. On ihan selvää, tämä on hyvä uutinen mielestäni. Jos meillä on laillinen tarjonta AV-teoksista verkossa, niin se on kuitenkin koko ajan edennyt, se on kehittynyt. Eli sektori on itse tietoinen kaikesta potentiaalistaan, mitä tarkoittaa numeristen markkinoiden tarjontamahdollisuus AV, AV tuotteiden tarjontamahdollisuus. Mikä on myös itsestään selvää, tarkoittaa sitä, että minä olen tässä nyt keskittynyt vain muutamiin aiheisiin, vain miten yhteisön strategia on lähdetty toteuttamaan, kun haluamme parantaa tarjontaa verkossa, AV-tarjontaa verkossa. Elokuva on tässä keskeisenä kohteena. Minä haluan korostaa sitä EUn tärkeää roolia siinä, kun lähdetään laatimaan todellisia sisämarkkinoita, kun on kyse numeerisesta julkisesta sisällöstä verkkojakelussa. Ensimmäinen toteamus on se, että jos me haluamme ajatella juridisen puitteiston kehittymistä Euroopassa, joka helpottaa oikeuksien saamista, se vapauttaa myös näiden tuotteiden vapaata liikkumista jona alueella. Se tarkoittaa myös, että kansalaisilla on helpompi pääsy tähän sisältöön. Tämä kaikki on välttämätöntä. Meidän täytyy pitää mielessänne, kuinka suunnattomat rikkaudet, kuinka paljon, kuinka suuri kulttuuriperimä tässä AV-tarjonnassakin piilee. Meidän, meidän velvollisuutemme on ryhtyä kaikkiin välttämättömiin toimenpiteisiin suojellaksemme tätä perimää ja myös viedäksemme sitä eteenpäin. Minä olen tehnyt oman valinnan. En lähde tässä nyt lähtemään pureutumaan tekijänoikeuksiin, koska eh, kollega Boris on siitä tekemässä lausunnon juurivaliokunnasta. valiokunnasta senkin takia, koska tällä hetkellä meidän parlamenttimme on tunnustanut, kuinka tärkeää on suojata tekijänoikeuksia. Minä haluan vain mainita ohimennen, että on erittäin välttämätöntä pystyä takamaan juridinen turvallisuus Euroopassa. Tästä se, tällä sektorilla on kyse verkkojakelusta numerisella, numerisilla numerisella sektorilla meidän täytyy myös välttää epäsymmetrinen kohtelu verkkojakelussa ja silloin kun on kyse myös verkkojakelun ulkopuolisesta toiminnasta. Meidän täytyy sovittaa yhteen sisämarkkinoiden luominen, tähän täytyy myös muistaa AV-tuotteiden ja elokuvatuotteiden verkkojakelu, mutta samalla meidän täytyy pystyä kulttuuriin mm, kunnioittamaan kulttuurin monimuotoisuutta. Kyllä me tiedämme sen varsin hyvin. Nyt täytyy kehittää tätä kulttuuritaloutta. Meidän pitää taata kunnianhimoinen numeerinen kehitys, joka on kattava ja meidän täytyy myös luoda vastuullisia AV-tuotteita kulttuuriperimä ajatellen. Meillä pitää olla eurooppalainen numeerinen kirjastopalvelu. Sen takia minä tuen kaikkia sitä työtä, jota AV-sektori on jo tehnyt, myöskin elokuvateollisuus on tehnyt Euroopassa, jotta voidaan edistää – ISAN normia, International Standard Audiovisual Number, ISAN, jotta jokaisella tuotteella olisi eh, yksi yhteinen identiteetti, eli olisi tällainen yleinen geneettinen koodi, koodisto. Jos me haluamme laajentaa tätä lähtömaaperiaatetta, niin kuin se on mainittu artiklassa direktiivissä ESMA. Meidän pitäisi poistua tästä väärästä uudes, hajasijoittamisen aiheuttamasta kielteisistä vaikutuksista. Meidän pitää todella tehdä työtä sillä tavalla, että me annamme enemmän jalansijaa koulutukselle, kasvatukselle, kannustaa ihmisiä AV-tuotantoon, AV-luomiseen ajatellen nimenomaan tulevia luovia sukupolvia. Samalla tavalla tämmöinen koulutus median käyttämiseen, median hallitsemiseen, sehän antaa, on jo nyt näyttänyt hyviä tuloksia. Meidän pitää taata eurooppalaisille kansalaisille valmiudet, välttämättömät valmiudet numerisen hallinnon hoitamiseen, jotta ne he voisivat mahdollisimman kattavasti käyttää käyttää tätä sektoria ja ottaa myös joskus vähän takapakki, jos on välttämättä. Jos me ajattelemme AV-palveluja, joka ei ole verkkojakelun sisällä, meidän pitää myös taata eurooppalaisten tuotteiden laatu en silloin, kun on kyse rahoituksellisesta tuesta. Näille teoksille pitää saada niille vaadittavat oikeudet. Meidän pitää myös varata myös tärkeä tilinpidollinen sija näille kaikille katalogeille. Laatu pitää olla yksi keskeinen resurssitekijä AV teollisuudessa meidän täytyy myös vahvistaa tätä sektoria. Se tarkoittaa sitä, että tarvitaan enemmän yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken ja heidän pitää sitoutua paljon vahvemmin siihen, että EUlla olisi tiettyä auktoriteettia enemmän. Jos me ajattelemme median kronologista toimintaa, niin se kyllä se vastaa tätä AV-sektorin nykyistä toimintaa ja tarjontaa. Ei sitä pidä lähteä rajusti muuttamaan, mutta olen sitä mieltä, että että sovellukset voisivat olla harkittavissa tällä hetkellä, kun ajattelemme neuvotteluja eri osapuolten välillä. Se tarkoittaa sitä, että ei pidä lähteä muuttamaan puitteistoa, mutta pitää antaa vähän enemmän sovellettua joustavuutta, kun ajattelemme, mikä on kulutuksen tahtimarkkinoilla. Jos ajatellaan tätä kollektiivista resurssien hoitamista käyttöjärjestelmää, nämä kaikki ovat nykyään keskitettyjä tuottajien käsiin. Heillä on ehkä tärkeä rooli, ehkä voidaan ajatella tällaista yhden luukun järjestelmää tässäkin. Jos Puolan tämmöistä eurooppalaista oikeutta joka on kiistämätön, muuttamaton oikeus tekijän oikeuksia ajatellen. Ei tässä ole kuitenkaan kyse siitä, että voitaisiin pakottaa heitä kollektiivisen pakolliseen hallintaan. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo sanoneet, että heillä on käytännöt näiden oikeuksien perimisessä, jotka ovat heidän omaa, perustuvat heidän omaan kokemuksensa ja voivat olla hyvinkin joustavia me haluamme vain, että sisämarkkina todella käynnistettäisiin. Meidän pitää myös valvoa, että tämmöiset kollektiiviset hallintoyritykset käyttävät yhteen sopivia tekniikoita, joita voidaan identifioida paikantaa tietyllä tällä geneettisellä koodiperimällä, josta äsken puhuin. Haluan tässä kuitenkin teille taata, että en, minä kuitenkin korostan, kuinka tärkeää on jatkaa tämmöistä kunnianhimoista mediaohjelmaa AV-sektorilla Euroopassa ja huolimatta kaikista käytävää huhuista, jotka saattavat meitä vähän huolestuttaa, on kuitenkin välttämätöntä, että tämä mediaohjelma jatkaa olemassaoloaan. Se on erityisohjelma, se on yksinomaan ö, suunnattu AV-sektorille. Minä olen la- laatinut tästä hyvin kattavan esitelmän panoraaman, jonka tulen myös esittelemään tässä mietintöluonnoksessani. Minulla on joitakin väyliä, teitä, joita haluan vielä vähän tässä syventää, mutta voin mm, sitten niitä vielä syventää tulevissa kokouksissamme. Tämä puitteisto tulee olemaan teidän käsissänne ihan piakkoin. Minä vetoan tässä paljon varjoesittelyihin ja lausunnonantajiin, jotta voimme vaihtaa paljon mielipiteitä. Ja haluan tässä vaiheessa jo kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat jo osaittaneet hyvin paljon intoa ja tarmoa ja ovat tehneet hyviä ehdotuksia. Ja eh, minä kiitän heitä jo siitä etukäteen, koska tulen ottamaan huomioon kaikki nämä ehdotukset. Haluan vielä sanoa, että eh, työ tästä on suunnitteilla tietynlainen workshop, 28. helmikuuta. Siihen kerätään kaikki AV-sektorin edustajat, toimijat, osapuolet ja kaikki te kollegat, jotka haluatte tulla sinne mukaan, niin olette tervetulleita antamaan sinne vähän näkemyksiä, linjauksia. Ne annan tästä täsmennyksiä lähipäivänä, olen käytettävissänne. Ja kun varsin tarkkaavaisena kuuntelen kaikkia kollegoja. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Kavada. Une base très large. Kiitos tästä hyvin kattavasta ja syventävästä esityksestä ja varmasti meillä tulee olemaan paljon keskusteltavaa. Annan ensiksi puheenvuoron Helgalle. Doris, merci monsieur. Kiitoksia Doris. En allemand. Jatka saksan. Uh. Jos nyt tällä hetkellä puhutaan AV teosten verkkojakelusta joutuu keskelle poliittista konfliktia. Eilen amerikkalaisten oikeusviranomaisten uploadin kautta tehtiin päätöksiä ja nyt sitten kun meillä on eräänlainen vallankumous edessämme, niin siinä on kyllä pile, kovin paljon potentiaalia, mutta tietysti myöskin vaaroja. Minä haluan tässä ensin omasta näkökulmastani ottaa muutaman myönteisen asian esille, tämä digitaalinen vallankumous on tietysti mahdollisuus päästä sellaisiin teoksiin, suojeltuihin teoksiin mm, tai tietoihin käsiksi, jotka äh, muodostavat ikään kuin uuden luovuuden tai vaihdon. Ja tietysti tässä on myöskin hyvin suuria taloudellisia mahdollisuuksia, paljon perustettu uusia yrityksiä, miljoonia työpaikkoja on luotu. Nämä kaikki ovat ikään kuin pluspuolella tässä taseessa ja kaikki tapahtui hyvin nopeasti. Maailma näytti vuonna 2000 aivan erilaiselta, mitä tulee näihin kysymyksiin, kuin nyt vuonna 2012. On paljon esimerkiksi digitaalisia kopion mahdollisuuksia, smartphones, tablet, tabletit, mutta myöskin tällaisia bisnesmalleja. Ja minun näkemys, näkemykseni mukaisesti tässä on myöskin hyvin paljon myöskin laittomia toimia. Ja nämä ovat nyt ne ongelmat, joita meidän tulisi tässä käsitellä. On hyvin tärkeää tehdä ero sellaisten tietojen välillä, joita voi vapaasti vaihtaa, esimerkiksi poliittisia eh, tietoja, jossa ei saa minkäännäköistä sensuuria olla, jotta voidaan toimia luovasti, että ihmiset ovat vapaasti päättäneet, että he tekevät työtä tällaisilla lisensseillä. Tämä on mielestäni hienoa, hyvä asia, ja se kuuluu myöskin tähän digitaaliseen kehitykseen ja vallankumoukseen. Ja myöskin sellaiset tiedot, jotka ovat ikään kuin julkista omaisuutta, public domain, ei mitään ongelmaa tämän suhteen. Me olemme tästä jo keskustelleet aikaisempi, aikaisempienkin mietintöjen kohdalla, mutta jos kyse on esimerkiksi tekijänoikeussuojatuista teoksista, niin tämä aihe näyttääkin jo hiukan monimutkaisemmalta. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy yhdessä tottua siihen, vaikka kopioiminen onkin niin, mahdollisuut, on niin helppoa ja mahdollista, esimerkiksi yhdellä klikkauksella voi tällaisia suojattuja teoksia lähettää muualle. Tietysti tämä asia on erilaista, jos niitä käytetään vain yksityisesti, mutta me tarvitsemme hiukan eri ajattelumallin. Meidän täytyy ymmärtää se, että tällaiset teokset, niihin sisältyy hyvin paljon työtä ja ihmiset elävät tällä työllä. Tähän liittyy hyvin paljon kulttuurista monimuotoisuutta ja kyllä näistä teoksista täytyy maksaa niin kuin monista muistakin asioista. Tietysti täällä on myöskin paljon arvoa yhteiskunnalle. Meillä on paljon julkisia kirjastoja, joita verovaroin kustannetaan ja on olemassa tällaisia vapaasti saatavilla olevia asioita, mutta kyllähän yhteiskunta kuitenkin on sitten mukana näissä asioissa ja myöskin veronmaksajat maksavat. Mutta mitä tulee kulttuurisen monimuotoisuuteen ja e, digitaalisiin markkinoihin, niin tarvitaan kyllä uusia digitaalisia tarjouksia. Ja musiikkiteollisuus on tässä käyttänyt vähän liikaakin aikaa – koska tämä on sitten edistänyt laittomien tointen muodostumista. Saksassa on noin 60 laillista, laillista tarjosta olemassa ja kyllähän herra Kavadakin on vaikuttanut siihen, että tässä on päästy hiukan eteenpäin. Joten periaatteessa kyllä kiinnostus tällaisia säänneltyjä kulttuurimarkkinoita ajatellen on tärkeää, Kysehän on siitä, että luovat henkilöt saavat halutessaan riittävän korvauksen näistä tuotteista, Totta kai on sellaisia taiteilijoita, jotka aivan tietoisesti tarjoavat ilmaiseksi näitä tuotteita, Se on myöskin mainosta heille, mutta se, että tämä tapahtuu heidän tahtonsa vastaisesti, että kolmannet sitten saavat tästä rahaa, niin tämä mielestäni on väärin. Ja tästä syystä myöskin toiminta tätä portaalia vastaan on oikein. Tämä ei ole mitään poliittista sensuuria. Poliittista sen, poli, poliittinen sensuuri on se, jos totean, että tällaisia sisältöjä syöstään sivuun, mutta jos nyt tässä pyritään toimimaan näitä rikollisia toimia vastaan, niin se on mielestäni ihan hyvä, mutta tämä ei ole siis poliittista sensuuria. No, koska olette ranskalainen ja paljon on tällaisia kiistoja tapahtunut maassanne, Mm, niin haluan vain todeta, että on tärkeää toimia tällaisia yrityksiä vastaan, jotka pyrkivät saman rahan näillä rikollisilla toimilla, mutta tarvitaan myöskin valistuskampanjaa, jonka tavoitteena on se, että kulttuurin käytöstä täytyy maksaa. Totta kai hintojen täytyy olla sopivat eikä liian korkeasta. Tätä, tätäkin asiaa on käsitelty hyvin paljon teollisuuden parissa. Digitalis- digitalisointi on vaikuttanut tähän erittäin myönteisellä tavalla. Kuitenkaan järjestelmää ei pitäisi tässä murtaa, vaan järjestelmä täytyy tähän digitaaliseen maailmaan sopeuttaa. No, Edustaja Kavata, te puhuitte myöskin sisämarkkinoista ja siitä, miten tärkeät yhtenäiset sisämarkkinat ovat myöskin, kun ajatellaan AV-teoksia ja nettisisältöä. No kyllähän tämä periaatteessa pitää paikkansa, mutta toisaalta täytyy myöskin nähdä se, että esimerkiksi musiik- musiikkialalla, siellähän hyvin, oikeastaan englanninkieliset teokset ovat valta-asemassa, niin niitä voidaan hyvin nopeasti levittää Euroopassa, mutta sitten elokuvien kohdalla tilanne onkin erilainen ja tästä syystä tätä täytyy tarkastella hiukan tarkemmin. Ei tässä ihan samanlainen ratkaisumalli toimi niin kuin musiikin kohdalla. En nyt tässä mene mitenkään yksityiskohtiin, mutta haluaisin kuitenkin todeta, että kaipaan tässä vielä lisää keskustelua tämän aiheen puitteissa. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Kammer Evert. Ja, Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia edustaja Kavadalle myöskin tästä alustuksesta. No kyllä tämä nyt tulee meidän etenemme tämä tekijänoikeuskysymys myöskin tämän mietinnön kohdalla. Hienoa on, että otitte tässä esille sen, että tekijänoikeudet eivät ole kaikki kaikessa tämän mietinnön kohdalla, vaan täytyy ottaa myöskin muut asiat huomioon. Sellaiset, jotka liittyvät AV-mediaan ja niiden levittämiseen äärimmäisen tärkeää, niin siis meillä on hyvin paljon jo työtä takana, tehtyä työtä takana. Ajattelen tässä esimerkiksi kollega Bennetin mietintöä, joka liittyy tähän duolijärjestelmään. Ja siinä on kyllä hyvin paljon sellaisia asioita, jotka täytyy ottaa myöskin tämän mietinnön kohdalla huomioon. Politiikassahan nyt useasti ollaan siinä tilanteessa, että ikään kuin ollaan perässä, koska tekninen kehitys on niin nopeaa, että ei tässä esimerkiksi laki pysy perässä. Ja tästä syystä täytyisikin hiukan pohtia, että ne rajoitukset, joita me komission tiedonannon kautta AV-media-palveluille olemme tässä tehneet, niin täytyy pohtia, että ovatko ne ajanmukaisia koska tässä nyt on kuitenkin internet, sopi, sopivatko nämä säännöt vielä näin internetin aikakaudella? Tässähän esimerkiksi tietyt yleisradio yhtiöt ovat tiukemman syynin alla kuin monet yksityiset. Onko tämä nyt ajanmukaista? Tätä vielä täytyisi hiukan pohtia. Mielestäni on myöskin hyvin tärkeää, että tämä ikään kuin kaksinainen luonne, joka näillä AV-tuotteilla on, täytyy ottaa huomioon. Totta kai kyseessä on hyödyke, talouden hyödy, hyödyke, mutta jos me puhumme AV-mediasta, niin puhumme, puhumme myöskin kulttuurihyödykkeestä, joten tämä kaksinkertainen luonne on sellainen, että mediaa täytyy käsitellä hiukan eri tavalla kuin esimerkiksi leipää, maitoa tai lihaa, jota voidaan ostaa ja myydä – ja tämä täytyy myöskin tässä mietinnössä selkeästi ottaa esille. No mitä tulee tähän copyright-kysymykseen, totta kai eh, se täytyy myöskin huomioida. Ja kun nyt ajatellaan näitä kaikkia tasapainokysymyksiä, joista myöskin edustaja Tryppel juuri puhui, niin on tärkeää ottaa huomioon se, että miten me saamme Euroopan laajuisen yksinkertaisen järjestelmän, jota voidaan käyttää Euroopan laajuisesti eh, näiden asioiden selvittämisessä ja myöskin mediaopetus, pedagogiikka on tässä tärkeää. Me kerromme ihmisille siitä, että kulttuuriteoksilla on arvo, josta täytyy maksaa. No ei tässä nyt näitä rangaistuksia heti pidä ottaa mukaan, vaan täytyy ajatella sitä, että miten media otetaan näihin pedagogisiin järjestelmiin paremmin mukaan. Sitten yksi asia, joka on minulle vielä tärkeä, on nämä verotukselliset kysymykset. Ei meillä kovinkaan paljon ole vaikutusta siihen, mutta kyllä siihen nyt täytyy ainakin viitata. Mielestäni olisi absurdia, että ainakin Saksassa tilanne on se, että esimerkiksi lehti, jonka ostaa kioskista, siinä alvi on 7 prosenttia, mutta 19 prosenttia olisi sitten muualla, koska jakelujärjestelmä on erilainen ja tämä on sellainen ero ja asia, jota täytyy pohtia. Ei ole olemassa mitään eroa lehden välillä, joka julkaistaan netissä kuin joka ostetaan kioskilta, joten ei tässä pitäisi olla eri alvijärjestelmiä käytössä. Tämäkin estää tällaiset älykkäät maksumallit, joista edustaja Tryyppel juuri puhui, jos nyt meillä on jo tällaiset ero, verokannan suhteen, joten tämä on yksi esimerkki siitä, että pitäisi tähän asiaan myöskin viitata. Olen kyllä luottavainen, että tämän mietinnön pohjalta ja niiden ideoiden pohjalta, joita täällä kehkeytyy, saamme aikaiseksi hyvän johdonmukaisen mietinnön. Ja odotan innolla yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia kollega Lökkegaard. Thank you, Chair, and Happy New Year. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja ja hyvää uutta vuotta. Hyvät kollegat, tämä on todellakin erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä aihe. Ja haluaisin kiittää esittelijä Kavadaa erinomaisesta esityksestä. Tämä kattaa itse asiassa kaksi lempiaihetta, niin Euroopan kulttuuriulottuvuuden ja sisämarkkinat samanaikaisesti. Tässä on mahdollisuus käsitellä molempia toivottavasti tasapainoisella tavalla. Paljon on jo sanottu varjokollegoideni suulla mutta lisäisin vielä muutaman asian. Eli rajoja ylittävä lähetystoiminta. Ensinnäkin on tärkeää luoda sellainen ympäristö, jossa lähetystä voidaan helposti jakaa yli rajojen. Meidän täytyy vastata kuluttajien toiveisiin, kun kyse on AV-materiaalista. Meidän täytyy täyttää tietysti yksittäisen markkinoiden potentiaalia ja samalla lisätä kulttuurista monimuotoisuutta. Se on yksi päätavoitteistamme tässä valiokunnassa. Toiseksi sitten tämä hajautuminen. Meidän täytyy jollain tavalla pureutua siihen, miten online-markkinat ovat hajautuneet. Okay varsinkin tähän lisenssikysymykseen liittyvä asia, copyrighteihin ja lisensointiin liittyvä asia. Se on vaikea tietysti, kun meillä on 27 eri järjestelmää. Tällä hetkellä ei ole mitään sellaisia juridisia välineitä, jotka erityisesti ottaisivat esille copyrightin ja rajoja ylittävät audiovisuaaliset mediapalvelut – Toivottavasti komissio keksii tähän hyvät mallit seuraavan kuukausien aikana. Olen varma, että näin tapahtuu. Työtä on ollut paljon. Ja uskon, että meidän täytyy myös ottaa tämä asia esille tässä valiokunnassa. Kolmanneksi, asia on jo käsiteltykin. Se on nämä korvauskysymykset ja neljänneksi täytyy huolehtia siitä, että palkkeet maksetaan kunnolla niin, että ihmiset voivat olla mukana panostamassa tähän monikulttuuriuteen. Olen seurannut sekä tätä kysymystä että copyright-kysymystä jo jonkun aikaa. Ja varmaankin voidaan sanoa, että kyseessä on erittäin hankala asia, joten meillä on edessämme vaikea prosessi, samalla hyvä sellainen ja toivottavasti edustaja Kavada sitten työskentelemme tämän parissa vielä tulevaisuudessakin. Kiitos. Tähän. Kiitoksia Sabine Ferrain. Niin, minäkin haluan tässä aivan aluksi kiittää esittelijä Kavadaa hänen tekemästään työstä. Ne ehdotukset, joita tänään täällä tehtiin tähän mietintöön, menivät aivan oikeaan suuntaan. Tämä copyright-aihe on asia, jota täytyy käsitellä tässä samassa yhteydessä, mutta toisaalta täytyy myöskin tehdä selväksi se, että ne säännöt, jotka, joita meillä on ikään kuin offline-alueella, niiden täytyy päteä myöskin onlineissa. Eli nämä yksityiset kopiot, jollaisia meillä on ikään kuin kirjoina, niin niitä täytyy olla myöskin internetissä, mutta eihän kukaan nyt mene kuvaamaan kadulle ja sanoa, että kaikki voivat nyt tässä saada kopion tästä tekemästäni elokuvasta. Eli nämä ovat ne erot, jotka täytyy tehdä selväksi myöskin netissä se, että jos nyt on tarkoitus tässä vaihtaa suuria määriä, esimerkiksi elokovia, niin eivät ne kyllä ole mitään yksityisiä kopioita enää. Eli tässä täytyy hiukan tietoisuuttakin muuttaa. Eikä tämä nyt tapahdu kyllä aivan yhdessä yössä. Ei tässä mitään suurta rangaistuskäytäntöä pidä ottaa esille, vaan meidän täytyy hiukan tässä myöskin kohdata itsemme, koska me olemme hyvin pitkään antaneet tämän aihepiirin jatkua tai mennä eteenpäin mm, sillä tavalla, kun se on mennyt aikaisemmin. Nyt on uusi sukupolvi, joka on kasvanut eri mediaympäristössä ja tässä täytyy sitten tietoisuutta hiukan muuttaa. Kaikki erilaiset kaupankäynnin mallit ja se, että tarjotaan paljon sellaisia tuotteita, joita aikaisemmin on ollut tarjolla, niin kyllä tämäkin muuttaa jo hiukan ihmisten käsitystä asiasta. myöskin varmasti muut sukupolvet tässä tulevat perässä, mutta tärkeää on kuitenkin, että nämä järjestelmät kehitetään järkevällä tavalla. Ja se, mitä Jean-Marie tässä, Jean-Marie tässä esitteli meille, niin varmasti vaikuttaa siihen, että tulemme käymään tästä keskustelua hyvinkin yhtenäisesti, mutta kyllä tässä muutama yksityiskohta varmasti vielä aiheuttaa sitten päänvaivaakin. Kiitoksia sitten kollega Tavares. Eh, um- Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämä keskustelu on minusta varsin mielenkiintoista. Kollegat ovat jo sanoneet suurimman osan niistä keskeisistä asioista, joita minäkin halusin kommentoida. Haluaisin vain ottaa esille yhden yksinkertaisen teeman esille. Se liittyy seuraavaan ehkä toimielinten väliseen kriisiin, kun me puhumme online-tuotteiden sisällöstä. Meillähän oli viimeisin kriisi tästä vähän silloin, kun me halusimme taata pääsyn tähän online-tuotepalveluun. Kriisi on erilainen siitä, että kuluttajat haluavat päästä saman AV-tuotteiden piiriin, mutta tämä on nyt keskittynyt paljon enemmän, koska tämä liittyy paljon enemmän markkina- ja jakeluportaiseen kuin itse kuluttajasektorille. Yksi esimerkki. Viime viikolla Apple yhtiö esitteli kolme elementtiä, jotka tulevina vuosina mielestäni tulevat muuttamaan äh, ainakin käsitteistön uusi tyyppinen Koulu kirja, koulumateriaali tullaan jakamaan ja se tulee sitten iPad- tai iPhone-tuotteena ulos. Tämä on koulu- ja käsikirjo, tämä on aivan uutta, koska silloin jos meillä on AV, grafiikkaa, videota, musiikkaa, tämän tyyppistä tarjontaa, sisältöä, interaktiivista sisältöä, sisältöä niin yksi ominaispiirre, mielenkiintoinen piirre, yksi paras Kavadan esille tuomista ajatuksista oli se, että tässä on tarjolla se mahdollisuus, että voimme jatkuvasti päivittää tätä tietoa. Jos minä julkaisen kirjan, niin ensimmäinen, toinen ja kolmas painos, mutta tai jos ajattelemme koulukirjoja, niin kustantama voi todeta, että siellä on ehkä virhe tai vanhentuneita tietoja, hän päivittää ne ja se painaa vaihto napulaa ja sitten uusi versio on heti ja jaettavissa kohderyhmälle. Eli tällä tavalla nämä kirjat tulevat olemaan tärkeässä osassa. Ne kuuluvat myös tähän tietotekniikkapalveluun, tarjontapalveluun. Toinen optio mielestäni on erittäin tärkeä. Jos puhumme, se voisi, tämä voisi myös päteä yliopistoihin tämä äskeinen toiminta, mutta tässä puhutaan tämmöistä self-publishing, itse, itse julkaisut, oma, oma kustanne, oma julkaisutoiminnasta. Meillä on paljon jo tästä käytäntöä voidaan jälleen kerran taas painaa nappulaa ja sitten voi kääntyä Applen puoleen ja, ja sitten siellä se julkaistaan 50 prosenttia menee Applelle ja 50 prosenttia menee tekijälle. Näin se voisi toimia. Tämä voi olla seuraava vaihe, seuraava askel, seuraava kehityksen aaste. Mutta tämäkin voi olla yksi kriisin aiheesta. Meidän täytyy ottaa se huomioon. Se on yksi elementti. Se pitäisi ottaa lausunnossa huomioon. Täytyy ottaa huomioon se kaikki, mikä on sattunut, mikä on tullut esille, Meillä on nämä kaksi apelin elementtiä, eh, mutta ne tullaan ehkä eh, päivittämään, joka on jo olemassa Amazonin kanssa, mutta meidän täytyy muistaa, että nämä ovat hyvin monopolistisia luonteeltaan nämä, nämä ominaispiirteet. Eh, nämä yritykset voisivat tulevaisuudessa tarjota hyvin laillisen vaihtoehdon, jotta tekijät voivat julkaista sitten omia teoksiaan ja automaattisesti saavat varoja kirjojen laatimiseen. Tämä voi olla maailmanlaajuista toimintaa. Kaikki kirjailijat voivat lähteä sitten syöttää kirjansa verkkoon, teoksensa verkkoon, mutta samalla tavalla voidaan myös nähdä, kuinka tässä voidaan, täällä voi olla myös väärinkäytöksiä myös sekä, sekä sopimusten välillä, joka solmitaan kustantajan kanssa ja tekijän kanssa 50-50-50 Äh, julkaiseeko Applen kanssa vai Amazonin kanssa. Eli tämä on, äh, tässä on kyse myös voiton tavoittelusta hyödystä, mutta ainakin voimme ajatella, että ehkä tieteellistä julkaisujen kohdalla tämä voisi olla hyvä asia. Se on uusi elementti. En tässä vedä mitään johtopäätöksiä. Haluan vain ottaa tämän esille ja elävöittää tällä keskustelua. Tässä on kyse myös AV-sisällön jakelusta. Meidän pitää ottaa huomioon tämä uusi ongelma-aalto tai vyyhti se, monimuotoinen tämä AV-tarjonta ja ehkä se tulee monopolisoitumaan enemmän tulevaisuudessa. Ihan viimeinen kohta vielä. Meidän täytyy laatia selkeästi luettelo, miten voimme paikantaa, identifioida nämä kirjat ISSEN onko meidän täytyy pystyä paikantamaan nämä sisällöt, interaktiivinen toiminta kustantajien ja sisällön tarjonnan välillä. Mm, tämä ajatus on myös liittyy tähän sosiaaliseen mediaan. Meidän täytyy ajatella tulevan, tulevaisuuden kirjastojakin myös. Kiitoksia edustaja Tavarasta. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen puheenvuoro. Sitten edustaja McClarkin. Hello, thank you. Um, thank you, Mr. Cav- Kiitoksia, kiitoksia edustaja Kavada tästä esityksestä AV-tuotteiden online-jakelusta. Kaikki täällä valiokunnassa varmaankin tietävät, miten tärkeää tämä on, ei pelkästään miljardien tulojen vuoksi, vaan myöskin miljoonien työpaikkojen vuoksi. Meidän täytyy kuitenkin muistaa se, että kaikki pääsyverkkoon ei ole huonosta ja kuluttajat ja kansalaiset todella haluavat saada käsinsä kulttuurituotantoa meidän täytyy pitää mielessä se, että vaikka internet tarjoaa haasteita, niin se tarjoaa myös mahdollisuuksia. Täytyy varmistautua siitä, että copyright otetaan kunnolla käyttöön verkossa samalla kun kuitenkin viedään eteenpäin eurooppalaista sisältöä. Monia ongelmia on silloin, kun copyrightia käsitellään. Hyvin usein tilanne on erittäin hankala, joten ehkäpä EUn sääntelykehyksellä – voimme katsoa asiaa uudelleen ja tarkastella sitä, millä tavalla hallinnollista taakkaa voidaan vähentää, kuten myöskin kustannuksia. Ja millä tavalla voidaan pitää kurissa ne, jotka laittomasti lataavat netistä. Kun puhutaan ylirajoittavista lisensointijärjestelmistä, niin se tietysti saattaa olla ongelman ratkaisu, mutta meidän täytyy muutenkin puhua alueellisesta lisensoinnista erikseen. Odotan kuitenkin sitä, että komissio tämä julkinen neuvonpito pidetään ja saan tehdä yhteistyötä edustaja Kavadan ja muiden varjoesittelyiden kanssa tässä tärkeässä asiassa. Kiitoksia. Eh, madame. Kiitoksia sitten edustaja Sanchez Smith. Merci, madame la présidente, merci. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos kollega Kavadalle, joka on todella eh, tässä lakaissut suurimmat ongelmat pois pöydältä, mutta tässä on sanottu, että me olemme jättäneet tämän verkkojakelun liian pitkäksi aikaa ilman sääntömääräistä puitteistoa. Ja nyt on aivan erittäin hieno tilaisuus ja me, meillä on hyvä tarjonta ja miten vastustaa sitä. Meillä on nyt tällä hetkellä tilanne sellainen, että tämä on aika vaikeaa. Jos me haluamme säännellä tätä digitaalista, se on poliittinen, juridinen, mutta myös tekninen ongelma. Täällä on puhuttu tekijänoikeuksien suojaamisesta ja monenkeskisestä alueellisesta oikeuksien suojaamisesta. Haluamme tehdä myös taata kulttuuritalouden kehittyminen, noudatamme, kunnioitamme tekijöitä, luotioita, luovia ihmisiä, mutta ei tässä ole vielä ihmeitä saatu aikaa. Meidän täytyy harjoittaa enemmän pedagogiikkaa. Kasvatus on erittäin, valistus on erittäin hyvä asia. Meidän täytyy valistaa kuluttajia ja nähdä todella vaivaa äh, nuorison suhteen, ainakin Ranskassa tulevia kuluttajia ajatellen. Si. Kiitos. Kiitos, hyvät kollegat. Annan nyt puheenvuoron komission edustajalle. Onko täällä joku komissiosta, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Herra Jolie? Mitikäli? Ihan kuka, kuka, sopii, kaikki sopii. from, uh... Kiitoksia. Olen copyright-yksiköstä. Käsittelemme audiovisuaalista vihreää kirjaa, joka julkaistiin yhdessä EAC pääosaston kanssa ja tietoyhteiskuntapääosaston kanssa. Tästä puhuttiin 18. marraskuuta. Meillä on noin 200 vastausta koko joukolta sidosryhmiä, kansalaisilta, julkisilta tahoilta, sellaisilta, jotka ovat tässä mukana, esimerkiksi jakajat, julkaisijat, ict edustajat, ja niin poispäin. Ja nyt sitten käsittelemme kaikkia näitä vastauksia näiden 27 kysymykseen, eli 200 vastausta 27 kysymykseen, Nyt tässä menee kyllä tovi aikaa, ja tarkoituksemme on raportoida tuloksista tämän vuoden puolivälin mennessä, niin kuin ilmoitimme tiedonannossa, joka tammikuussa jo hyväksyttiin, niin otamme huomioon myöskin Premier League-tapauksesta ja otetaan huomioon siihen liittyvät asiat sitten, kun teemme johtopäätökset tästä kyselystä. En tiedä, voinko nyt tässä sanoa muuta tähän liittyen. Me odotamme, että näemme arvoisan edustaja Kavadan mietinnön ja on erittäin hienoa kuunnella myöskin tämän kulttuurivaliokunnan kanta tähän, kun valmistelemme omaa raporttiamme kuulemisen tuotoksena. Niin haluaisin esittää teille kysymyksen. Sopiiko se? Kysymykset, joita kollega Tavares esitti. Tämä ö, oma kustannekysymys. Tuliko tämä esiin näissä kysymyksissä ja vastauksissa esimerkkinä siis? That question hasn't, hasn't niin tuo kysymys ei ole tullut esille, koska konsultaatiossa aihe oli rajattu tiukemmin AV-toimialaa koskemaan. Jotkin kommentteja musiikkialasta, mutta hyvin vähän vastauksia, tai oikeastaan ei ollenkaan ole tullut tuolta julkaisupuolelta, painopuolelta. Tämä on hyvin valitettavaa joko te kysyitte vääriltä henkilöitä tai ne eivät, he eivät ole käsittäneet, että jotakin tärkeää on tapahtunut, joten tänään myöskin tämä päivä on ollut teille äärimmäisen tärkeää. Kuulitte täällä aivan uusia asioita, joita teidän paperissanne ei ehkä ollut mukana ja toivonkin, että te otatte tämän huomioon, koska tässä on varmasti paljon ainesta koko tätä keskustelua ajatellen. Vielä, Rouva Ferhain. Niin vielä yksi jatkokysymys tähän aiheeseen niin kuin minä nyt tässä olen ymmärtänyt, että jos itse haluan julkaista teoksen, niin voin ryhtyä yhteistyöhön Applen kanssa, mutta sitten iTunesin tai Applen laitteen kautta voin päästä käsiksi tällaiseen. Eihän tämä nyt oikeastaan sovi, jos esimerkiksi kirjoitan kirjan ja annan tämän kustantamolle, niin kustantamo saa kyllä oikeudet, mutta voin kyllä kirjan saada mistä tahansa kirjakaupasta – Eli tässä ei tarvitse olla tiettyä laitetta tai järjestelmää, koska tässä sitten syntyy tällaisia monopolirakennelmia ja täytyy kyllä pitää vara, varansa, että näin ei tapahdu. Tämä voi esimerkiksi Googlen, Androidin tai muiden ohjelman tulla suureksi ongelmaksi. Me saamme aikaiseksi monopolirakennelmia, jotka eivät kyllä mitään yhtenäismarkkinoita tässä saa aikaiseksi, ei Euroopassa eikä muualla maailmassa. Niin, tässä on kyse rahasta ja bisneksestä, aivan yksiselitteisesti, mutta missä nyt niin ei olisi. Meidän täytyy toimia varovaisesti. Tämä on kyllä ajatus, jota meidän täytyy tarkastella hiukan tarkemmin. Me pidimme täällä kerran kuulemistilaisuuden, jos muistatte. Siellä oli eräs kirjailija paikalla, ja ajattelemme, että teemme hänelle jotakin hyvää, kun toteamme, että, että hänen, oikeuksiamme, hänen oikeuksiaan tässä puolustamme, mutta hän sanoi, että jos en löydä kustantajaa, niin äh, sitten on ihan sama, mitä tapahtuu. Ja minulle eräs ohjaaja äh, sanoi myöskin, että äh, mitä tämä minua kiinnostaa, jos en löydä ketään, joka tämän elokuvan haluaa tehdä, niin sitten annan sen aivan vapaaseen käyttöön. Joten meillä on tässä kovin monta asiaa, jotka täytyy ottaa huomioon Tämä on ympyrän neljöintiä. Se, mikä pätee kirjallisuuteen, ei välttämättä päde AV-alalle. Se, mikä pätee elokuvateollisuudessa, ei ehkä sovikaan dokumenttielokuvaan. Eli tässä on nyt monta asiaa otettava huomioon. Mutta uskon kyllä, että te voitte tämän varsin hyvin hoitaa. Annan puheenvuoron nyt vielä kollega Kavadalle, jos haluatte. Kiitos, mutta tässä vaiheessa minä vain kirjaan ylös kommentit. Okei. No hyvä. Vielä kertaalleen paljon kiitoksia. Tämä oli hyvin valaisevaa ja toivon, että käymme vielä keskusteluja, valaisevia keskusteluja. Tiedätte, että meillä oli ongelma tämän oma-aloitemietinnön kanssa, koska oikeudellisten asioiden valiokunta halusi kiistellä tästä. Se ajatteli, että kyse on ainoastaan copyrightista, mutta kyse on kyllä hyvin monesta muustakin asiasta, joten olen hyvin iloinen, että me kollega Kavanan kanssa olemme saaneet tämän vietyä yhdessä läpi. No niin, kiitoksia. Sitten pääsemme kohtaan viisi. Kyse on vastuuvapaudesta vuodelle 2010. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Lökke Goodille. Eli vuonna 2012 käsittelemme vuoden 2010 vastuuvapautta. No niin, edustaja Lökke Gord, olkaa hyvä. Yes, just a few words. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Niin, vain muutama sana tästä sen lisäksi, mikä on jo kirjoitettu. Tämän prosessin tavoitteenahan on tarkistaa, että onko EU-varoja käytetty kunnolla. Ennen kuin vastuuvapaus myönnetään, parlamentti tarkastelee tilannetta ja katsoo tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta Tämän jälkeen parlamentti hyväksyy päätöslausuman, jonka mukaan sitten myöntää vastuuvapauden tai sitten ei. Se on tässä siis taustalla. Tämänhetkinen näkemys perustuu tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen, joka koskee budjetin täytäntöönpanoa vuonna 2010, aivan kuten edustaja Pak juuri mainitsi. Tämän lisäksi olemme tarkastelleet tästä koulutuspääosaston ja viestintäpääosaston toimintakertomusta vuosille 2010, kuten myöskin näiden toimintakertomuksia, jotka käsittelevät Marie Curie-toimintaa. No mitäkä nämä tulokset olivat? Myönteistä oli se, että yksinkertaistamisen tiellä on menty eteenpäin, joustavat prosessit ovat käytössä, jos katsotaan Ylläpääosastolla tilanne on periaatteessa myönteinen. Ja yksi kohta, jota täytyy työstää, koskee LLPn hoitamista. Kansallisten virastojen tulisi tarkastella tätä ja joidenkin edunsaajien olisi hyvä, jos komissio ja kansalliset virastot toimisivat yhdessä löytääkseen parhaimman ratkaisun. Sitten kun katsotaan viestintäpääosastoa, niin mitään ongelmaa ei ollut budjetin täytäntöönpanossa. Minulla on tässä vain yksi kohta. Ja se koskee televisioverkostoa. Enkä nyt aio mitenkään sen pidempään tätä kuvailla. Aion vain ottaa esille sen, että ilman parlamentin ja neuvoston suostumusta TV-verkko on suljettu. Sitä täytyy myös katsoa. Siinä oikeastaan se, mitä halusin sanoa vastuuvapaudesta. Kiitoksia. Is there any remark? Onko tähän huomautettavaa? Ei nyt näytä olevan. Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Lökkegård. Ai niin, komissio on täällä paikalla. Herra Marx, anteeksi. Thank you. Uh, Kiitoksia. Niin, toivotan teidät tervetulleeksi ja olen samaa mieltä kanssanne siitä, mitä totesitte. Ja myöskin tämän kohta neljä. Silloin, että me todellakin olemme tehneet paljon yksinkertaistamista, olemme parantaneet valvontajärjestelmäämme ja tuomioistuin on todennut, että toimii tämän voimassa. Ja myöskin nämä maksuviivästykset ö, ovat sellainen asia, missä olemme edenneet merkittävällä tavalla – Tuomioistuin toteaa yhden osa-alueen, jossa meidän täytyy vielä edetä. Kyse on nämä valvonnat ja me hyväksymme tämän, me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kansallisten virastojen kanssa parantaaksemme tämän tilannetta. Ja sitten joillakin osa-alueilla havaitsimme, että kansalliset virastot suorittavat liikaa valvontaa, joten me keskustelemme kansallisten virastojen kanssa ja pyrimme saamaan ne ymmärtämään, että eivät tee turhia valvontatoimenpiteitä, vaan ainoastaan sellaisia, joita tarvitaan. Mutta kyllä tällä alalla vielä täytyy edetä. Ja sitten yksi tekninen kommentti tässä luonnoksessa. Mitä valiokuntanne on todennut, te totesitte, että pidätte hyvänä sitä, että tässä ei ollut materiaalisen virheitä. No, on totta, että tuomioistuin ei havainnut mitään virheitä, mutta tilastollisesti ei ole merkittävää, että sanotaan vain jotakin meistä. On totta, että he eivät löytäneet mitään tällaista materiaalivirhettä. Ja tämä koskettaa koko ryhmää. Esimerkiksi tutkimus liittyy tähän, mutta niin kuin näitä taulukossa tässä ei ole yhtäkään virhettä. Ask uh, Mr. Nauts uh, to say something. Pyytäisin, että herra Nauts ottaisi kantaan. Herra Borenger siis, tästä kohdasta viisi. Niin, anteeksi, siis kohta viisi näistä herra Lökkegoodin huomioista. Kiitos rouva puheenjohtaja. Budjetti ja osaston yksikön budjettiosastosta. Me onnittelemme edustaja Lokikadia tästä mietinnöstä budjetin viestinnän pääosaston budjetista vuodelta 2010, joka koskee aivan erityisesti kohtaa viisi. Todellakin me olemme varsin hyvin tietoisia tästä kohdasta, jonka esittelijä otti esille. Meidän pääjohtajamme herra Polge viime viikolla vahvisti esittelijälle sen, että hän tulee käyttämään kaiken tarvittavan huomion tämän kohdan seuraamiseen ja hän aikoo välittää sen mahdollisimman pikaisesti nämä kaikki asiakirjat esittelijälle, joita hän pyysi, joita hän pyysi tästä nimenomaisesta kohdasta. Merci, herr Lokegaard. Kiitoksia, edustaja Yes, thank you. Uh, yes, I... Niin, kiitoksia. Yksi kommentti vaan tähän viimeiseen kysymykseen. Olen huomioinut sen ja kiitän. Minulla on kysymys kohtaan kolme valvonnasta. Sanoit, että valvonta on liikaa. Haluan vain ymmärtää tämän. Miten etukäteen voi tietää, mitä tulisi valvoa ja mitä ei? Well, we, we asked the... Me kysymme tai pyysimme, että kansalliset virastot tekevät tyypeittäin tietyn minimimäärän näitä valvontatoimenpiteitä to, siis ennen toimintaa, sen, sen aikana ja sen jälkeen me asetimme tietyt normit tälle ja havaitsimme, että joissakin kansallisissa virastoissa mentiin pidemmälle kuin mitä me pyysimme joillakin valvonnan osa-alueella halusivat tarkistaa kaiken, vaikka sanoimme, että se ei ole tarpeen tai puolet, mutta siis tässä vain yksi esimerkki, kun taas toisella osa-alueella havaitsimme, että eh, eivät saavuttaneet sitä, minkä, mitä me pidämme minimivalvontana tai valvontamääränä. Me saaneet riittävästi varmuutta liittyen näihin riskeihin, koska tämä äh, liittyy näihin toimintatapoihin ja myöskin riskit liittyvät tähän, joten tätä me pyrimme tekemään. Uh, Sikäli kun ymmärsin, tässä ei ole siis äh, kysymys siitä, että tahallaan haluttaisiin jotain huonoa, vaan kysymys on teknistä kysymyksestä siitä, että tiedetään mitä tehdään. Ei tässä mitään pahaa tahtoa ole taustalla ne eivät ikään kuin ole riittävän varmoja palatakseen takaisin alas sille tasolle, jota me pidämme riittävänä tasona, kun otetaan riskit huomioon. No niin, kiitoksia oikein paljon edustaja Lökkegård ja herra Veranger. Borenga saksaksi. No niin, tarkistusten jättämisen määräaika on tammikuun 31 päivä aika pian. Selvä. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, EUn makroaluestrategioiden kehitys. Edustaja Bena Arab Attu, olkaa hyvä. Saatte puheenvuoron. Kertokaapa tästä. Merci, madame la présidente. Je profite de la... Kiitos rouva puheenjohtaja. Käytän hyväkseni tässä, kuten edelliset kollegatkin tässä, toivotan teille kaikkia onnea ja samalla hyvää uutta vuotta. Hyvät kollegat, minä halusin laatia tämän lausunnon, koska makroaluestrategian jotka käynnistettiin kolme vuotta sitten komission toimesta. Silloin oli erittäin mielenkiintoiset perspektiivit tarjolla alueellisesta yhteistyöstä, työstä, jota olisi vähän hajakeskitetty. Se on aivan yhtä pitävä talouspoliittisen puheenjohtaja keskeytti puhujan pyysi häntä puhumaan hieman hitaammin. Nämä makroalueiden taloitteet on jäsennelty yhteneväisesti alueiden mukaisesti, jotta voidaan todella tasolla tehdä hyvin yhteistyötä, jotta voidaan ratkaista paremmin ongelmat. Nämä strategiat ovat jo näyttäneet, osoittaneet, kuinka toimivia ne ovat olleet Baltian alueella ja Tonavan alueella. Tässä on alue, sektorikohtaisesti voitu tehdä yhteistyötä erityisesti taloudessa ja ympäristökysymyksissä. Se on erittäin hyvä puite, kun lähdetään laatimaan painopistealueita ohjelmille ja miten niitä voidaan Euroopan unionin puolesta rahoittaa. Olisi mielenkiintoista pohtia, mitä kehityspotentiaalia, kehityspotentiaalia löytyy näillä makroalueilla ehkä monimuotoisemmilla toiminta-alueilla. Toisilla alueilla on myös hyviä kehityspotentiaalinäkymiä. Makroaluestrategiat ovat erittäin hyvin sovellettuja Välimeren alueella. Ne sopivat, soveltuvat sinne hyvin. Sen takia on tärkeää painottaa tätä aluetta tänä päivänä. Sillä on omaleimainen historiansa, maantieteensä ja yhteiset kulttuurialueet. Viime kevään tapahtumat voivat meitä vain kannustaa laatimaan uutta hyvää naapuruuspolitiikkaa. Huolimatta siitä, että meillä on paljon yhteisiä haasteita, niin tulokset ovat olleet aika huonoja yhteistyössä ja keskinäisessä yhteistyössä. Meillä on ollut tällaisia hajottavia, rajoittavia luokkia tekijöitä, jotka ovat lohkoneet näitä asioita omiin lohkoihinsa, mutta kyllä varmasti poliittista tahtoa löytyy asioiden kehittämiseen. Symbolisesti tämä viesti olisi tärkeä, koska tarkoituksena on jakaa tietotaitoa, laatia kulttuurillinen, humanistinen yhteinen alue ja me haluamme laatia hyvää yhteistyötä Välimeren alueella parantaa yhteistä identiteettiä, sen kehittymistä ja Emmekä me halua mitään tällaista identiteettistä käpertymistä, jota on voitu havaita jossakin Välimeren alueen maissa. Tärkeimmistä asioista nousivat esille seuraavat. Ensinnäkin on tärkeää lähestyä tätä bottom-up tavalla, kun lähdetään laatimaan näitä politiikkoja. Toisekseen välttämätöntä kasvattaa kulttuuria, kasvatusvaihtoa ja saada Välimeren eteläiset alueet osallistumaan unionin ohjelmiin. Kolmanneksi meidän pitää kannustaa opiskelijoiden opettajien liikkuvuutta ja, ja saada Euro-Välimeren alueen yliopistot verkostoon. Ja tässä ö, olisi hyvä poliittisen näkyvyyden tarjoamisen mahdollisuus, mutta meidän pitää muistaa, kuinka muilla yliopistoalueilla on jo edetty huomattavasti. Tällä tavalla voisimme rakentaa kestävän kehityksen alueen, jolla on inhimilliset ulottuvuudet, sillä luovuutta ja jaettua vaurautta. Minä en pystynyt kehittelemään enemmän ajatuksia, koska laadin vain lausunnon, mutta minä odottelen suurella mielenkiinnolla kommentteja ja haluamme laatia hyvän rakentavan hankkeen tästä Äh, onnittelen tässä samalla kulttuurivaliokunnan uusia jäseniä ja toivon äh, minun täällä François Alfonsi, joka on vihreästä. Täällä hän on valitettavasti kipeä tänään, mutta hän on samaa mieltä kanssani tästä lausuntoluonnoksen sisällöstä. Ehkä hän olisi voinut lisätä joitakin elementtejä tähän makro strategian talouskysymyksiin. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Merci. Signor Scuria. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Skuria. Grazie, presidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella teitä ja koko työvaliokuntaa tästä valinnastanne. Kuuntelin kollegan esitystä ja Minäkin olen ollut äh, aluekehitysvaliokunnassa vielä tässä muutaman päivän sitten, siis joka vastaa tästä kysymyksestä. Niin on käyty keskustelua tuossa valiokunnassa siitä, miten monta aluetta Välimeren alueella pitäisi olla. Kuten tiedätte, käynnissä on kokonainen prosessi Adriameren Egeanmeren makroalueelle, eli tuonne äh, itäiselle Välimeren alueelle. Ja pyrimme pohtimaan sitä, että tarvitaanko myös läntinen makroalue, ja näin meillä olisi kaksi läns, äh, Välimeren aluetta, vai yksi, joka sisältäisi sekä lännen että idän. Minun uskoakseni kulttuurivaliokunnankin tulisi tätä pohtia ja esittää asinnosta äh, lausunto. Kollega Bartolo on varmaankin äh, asian mielipide. Ehkäpä voisimme myös esittää jotakin tarkistuksia. Joka tapauksessa kyseessä on asioita minun mielestäni meidän tulisi kulttuurivaliokunnassa katsoa vielä läheisemmin, sillä kaikki mikä on todettu Välimeren alueen merkityksestä on aivan totta. Olen aivan samaa mieltä on tärkeitä kulttuurinäkökohtia, kuten identiteetti, meri-identiteetti, ei pelkästään EU-maille, vaan myös muille EUn ulkopuolisille maille. Mukaan lukien Pohjois-Afrikka ja muut Euroopan osat Turkki. Mm, tässä vain muutamia mainitakseni. Kun pohdimme sitä, että otetaanko käyttää yksi makroalue vai kaksi, niin se on tärkeää sitten, kun asia vedään eteenpäin. Kiitos. Eh, sì, una domanda che eh, vorrei porre. Niin, yksi kysymys, jonka haluaisin tässä yhteydessä esittää esittelijälle, joskin se on aika hankala kysymys. Voisimmeko ehkä konsultoida näitä muita maita, jotka ovat ikään kuin tässä mukana No ehkä tässä jotenkin länsi-välimeren alue voitaisiin rajata hiukan helpommin myöskin, kun ajatellaan kieliä. Minäkin kuulen, kuulun eurolattiin. Tämä nyt ei liity mitenkään suoranaisesti tähän kysymykseen, mutta onhan myöskin Euromed olemassa. Ja Miten meidän nyt tulisi lähteä purkamaan tätä kysymystä? Toteaisimmeko, että alueellinen kulttuuripolitiikka ja me kehitämme tätä vai pitäisikö tässä kuulla myöskin muita maita? Schmidt. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Minä luulen, että tässä on varsin tärkeä aihe. Olin aluevaliokunnan jäsen ja siellä pohdimme hyvin pitkällisesti tätä aihetta – jos tässä nyt voi puhua makroalueiden järjestelmästä, järjestelmästä sinä tässä on oikein tyyppikysymys. Tässä on kyse poliittisesti siitä, että halutaan koordinoida erilaisia poli- eurooppalaisia politiikkoja. Ei tämä makroalue ole mikään ohjelma sinällään. Ei se saa mitään lisärahoitusta makroalue. Tämä pitäisi rakentaa yhteisen ongelmakentän ratkaisemiseksi. Välimeren alueella meillä on kaksi eri suuntaa, kaksi eri puolia. Meidän pitäisi löytää monenkeskinen politiikka ja saada yhteisen hankkeen ympärille eri varoja, eri rahastoja, kohesiorahastoja tai rahat, jotka tulevat muista ohjelmista. Tähän mennessä tämä makroalue on rakentunut pääosin olipa sitten kyse Baltian alueesta tai Tonavan alueesta tai jostain muista vastaavista makroalueista, niin on kyse ollut, silloinhan kyse kuitenkin aina humaanisista arvoista, ne ovat lähellä ihmistä, yksilöä, vaikka me puhuisimme kulttuurista tai kasvatuksesta, koulutuksesta. Rova Menarabatu puhui naapuruspolitiikasta. Mielestäni meillä on tässä loistava tilaisuus integroida tämä naapuruspolitiikka makroaluestrategiaan. strategiaan vaikka tämä neljäs akseli, joka puhuisi kulttuurivuoropuhelun edistämisestä, ja sehän koskettaa meitä varsin läheltä. Kiitos. Vedalova. Kiitoksia edustaja Nevedalova. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puolestani onnitella teitä, hyvä puheenjohtaja, uudelleen valinnastanne. Ja haluaisin myös onnistella esittelijä. Tämä Mietintö on oikein hyvin rakennettu. En ole ollut aluekehitysvaliokunnassa, saattaa olla, että en tunne tätä kunnolla, mutta se, miksi me asiaa käsittelemme täällä, kun kysymys on monikulttuuriudesta ja alueellisesta yhteistyöstä, niin meidän tulisi keskittyä myös muihin alueisiin. Esimerkiksi Itä-Euroopassa, naapurus politiikka on ehkäpä hyvä pohja, jolle voitaisiin rakentaa, eikä saa myöskään unohtaa tätä aluetta. Meidän tulisi pyrkiä yhdistämään nämä ohjelmat toisiinsa ja naapuruspolitiikkaan. Varsinkin maissa, ei pelkästään Välimeren alueella, vaan myös Keski-Euroopassa niin, että nuoret voivat olla mukana ohjelmissa, jotka ovat heidän ulottuvillaan ja voivat niitä hyödyntää. Tällä tavalla voidaan myös parantaa näiden alueiden tilannetta edelleen. Kollega, haluaisin kollega Nede Valovalle todeta, että yksi hänen sulje toista pois. Me puhumme tänään Välimeren alueesta ja puhumme siitä, siitä syystä, koska meillä oli niin sanottu arabikevät. Ja nythän se siirtyy koko lailla kohti kuumaa kesää, ainakin minun käsittääkseni, joten meidän täytyy mahdollisimman nopeasti niillä välineillä, joita meillä on kulttuurin ja koulutuksen osalta toimia, jotta se hyödyttää näitä. Totta kai nyt on oikein, että me puhumme tästä, me emme tarvitse mitään uusia rakenteita. Ne välineet, joita meillä on jo käytössämme, niitä täytyy niiden käyttöä laajentaa. Ja tulemme tämän tekemään myöskin äh, näiden itä, itäisten naapureidemme kanssa naapurustopolitiikan osalta. Mutta nyt meidän pitäisi kuitenkin keskittyä etelään, koska nämä maat todellakin tarvitsevat apuamme ja odottavat sitä. Jos emme nyt auta, emme saavuta sitä, mitä tämä vallankumous nyt siellä oikeastaan peräänkuulutti. Joten tästä syystä mielestäni on hyvä, että juuri kulttuurivariokunnassa puhumme tästä, koska ne välineet, joita meillä on käytössämme, ovat hyviä. Ja niin kuin täällä eräs kollega totesi, että me emme ikään kuin yritä tässä meidän puoleltamme eh, jotakin tuoda ikään kuin päälle, vaan tämä täytyy toimia yhteistyössä. Ja tästä syystä nämä ehdotukset ovat hyviä ja olemme myöskin valmiita Regi-valiokunnassa tätä käsitellä. Kollegat siellä varmastikin ottavat nämä mietteet huomioon. Onko täällä joku komissiosta paikalla? Ei näitä olevan. No ei se nyt ole traagista. 31. tammikuuta. Niin, nyt vielä esittelijä. Eh, merci, madame Kiitos rouva puheenjohtaja. Mitä tulee tähän siihen tärkeään asiaan, että en halua tehdä yksin työtä. Täällä edustaja puhui Eurolatista. Minä olen Euromedin parlamentaarisen yleiskokouksen jäsen. Minä olen tehnyt yhteistyötä Välimeren eteläisten edustajien kanssa sen takia on hyvä aina mainita tämä linkki. Mutta kaksi puolia, yksi puolia, mikä tässä nyt on tärkeää, sehän on koordinaatio. Kaksi puolia olisi loogisempaa, mutta mutta kuten tässä sanottu, pitää tehdä kytköksiä, pitää osata laittaa asiat oikeaan asiayhteisöön. Onko meillä tässä kyse malleista, mutta mm, kyllähän meillä on jo edellistä vuosisadolta e, suuria filosofia, jotka ajattelivat jo Välimeren aluetta yhtenäisenä alueena. Edustaja Vattima. Mm, eh, kun puhutaan tästä Euro-Välimeren alueen yliopistohankkeesta, niin olen kuullut siitä puhuttavan, mutta mitä tiedätte siitä? Tästä on olemassa työryhmä Rova Kratskan johtamana. Meillä on tämä Euromed yliopisto, joka tällä hetkellä sijaitsee Sloveniassa, mutta toinen ö, projekti on käynnissä Marokossa Fezin kaupungissa. Tässä on kyse Euromed yliopistoverkostosta, jossa siihen ollaan siihen päin ollaan menossa, se on loogisempaa. Thank you very much. We... Selvä, kiitoksia paljon. Määräaika on siis 31. tammikuuta me voimme päättää tämän päivän työmme. Meillä on nyt koordinaattoreiden kokous. Kaikki ne, jotka eivät kuulu tämän miellyttävän kokouksen pariin, voivat nyt lähteä kahville tuonne salin ulkopuolelle. Hast du gesehen, der Sohn?